D'accord D'accord. Chers collègues, je vous invite à gagner votre... Hyvät kollegat, pyydän teitä istutumaan paikoille. Jusqu'à maintenant, c'est moi qui étais responsable du... Tähän mennessä minä olen ollut syy vastuussa myöhästymisestä. Tästä eteenpäin syy on aivan teidän. Istuttukaa siis paikoillenne niin, että voin aloittaa tämän kokouksen. C'est une réunion exceptionnelle que nous tenons ce soir. Kyseessä on poikkeuksellinen kokous, ylimääräinen kokous tänä iltana. Ja haluaisin varmistaa sen, että, että esityslista on teille kelpaava. Ja näin ollen mitään huomautuksia ei ole ja se on hyväksytty. Mitään erityisempiä Ilmoituksia minulla ei ole teille kerrottavaksi ja haluaisin vielä varmistaa, että kokouspöytäkirjat kokouksista 25. 26. Taukokuuta, tammikuuta ja 28. helmikuuta voidaan hyväksyä tällaisenaan. Ei huomioita, ei oikaisupyyntöjä. Hyväksytty siis. Ja nyt aloitamme äänestyksen. Ensinnäkin äänestämme monivuotisesta rahoituskehyksestä. Muistutan teitä siitä, että kyseessä on yksi ainoa äänestys, jakamaton äänestys, sääntely on sama ja nämä liitteet ja päätekstin muodostavat kokonaisuuden. Näin ollen nyt äänestämme tästä kohdasta. Äänestämme nimenhuutoäänestyksenä. Tarkistamme ensin, kokeilemme koneäänestystä ensin. Koe, koeäänestys alkaa. Nous sommes 25 votants. Il manque encore un vote. Yksi ääni vielä puuttuu. Yksi teistä ei ole vielä äänestänyt, vaikka kortti onkin sisällä. No niin, nyt on valmista. Hyvä. Nyt äänestämme mietinnöstä, josta vastaavat kollegat Olbricht ja Toma. Yksi ainoa äänestys. Asia koskee tätä asetusta ja siihen liittyneitä vaite. Edustaja Olbricht. Kiitoksia. Uskon, että rouva Tomaan kenties haluaa myös nyt on kyse teknisistä seikoista ennen täysistuntoa, ehkä nyt valiokunta äänestää yhden ainoan äänestyksen, mutta täysistun yhteydessä on tarpeellista äänestää kaksi kertaa parlamentin sääntöjen mukaan, jotka on juuri hyväksytty. Tämä vain tiedoksi. Äänestys, joka nyt toimitetaan, kenties ei ole tismalleen samaa tekiseltä kannalta kuin se äänestys, joka toimitetaan täysistun yhteydessä. Tänä päivänä yksi ainoa äänestys, mutta täysistunsa mahdollisesti sama, mutta kahdessa osassa. Eli sääntelyteksti ja tämän jälkeen sitten neuvostojen parlamentin julistus, eli nämä täytyy äänestää erikseen täysistunnossa. Kiitoksia tästä täsmennyksestä. Käsittääkseni toimimme nyt ihan johdonmukaisesti. Meillä on tämä äänestys tästä asetuksesta ja olisi oikein hyvä, jos täysistunnosta vastaavat viranomaiset voisivat ottaa meistä mallia. Muussa tapauksessa tästä tulee aika erikoinen äänestys. Tämä on yksi kokonaisuus, hyvät kollegat. Asetusta ei voida erottaa näistä kannanotoista. Jos nyt äh, ryhdymme äänestämään eri tavalla asetuksesta ja sitten erikseen kannanotoista, jollakin tavalla hämärrytämme viestiämme. Joten äh, kuten varmasti ryhmissämme tulettekin toimimaan – tuolla puheenjohtajakokouksessa voitte korostaa per puhemiehelle tätä asiaa niin, että saataisiin yksi ainoa koko äänestys myös täysistuntoon, niin aivan kuten täällä budjettivaliokunnassakin nyt, nyt tehdään. Edustaja Karjasala. No. no je No, juste le vote, j'ai envie de Ei kun haluaisin vain jo äänestää. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 21 puolesta kolme vastaan, kaksi tyhjää. Onnittelut kahdelle esittelijällemme. Tämä oli pitkä ja monipolkuinen tie. Onnittelen teitä molempia. Et alors nous avons Seuraavaksi äänestämme aiheesta ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto. Meillä on neljä tarkistusta, joista äänestämme. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty kaksi puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty kolme puolesta vastaan tyhjiä, hylätty neljä puolesta vastaan, tyhjiä, hylätty. Sitten koko mietinnöstä puolesta koneäänestyksenä. Le scrutin est ouvert. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty 24 puolesta, yksi vasta ääni, kolme tyhjää. le euh. Alors, nous avons un premier sur le rapport de Madame Gardia Zabal sur la Banque européenne Seuraavana Gardia Savanin mietintö Euroopan investointipankista, EUn takuun myöntämisestä EIPlle unionin ulkopuolella toteutettavia investointihankkeita varten. Meillä on tässä pitkä esitys, pitkä äänestyslista kompromissi A puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 62. Täällä näette suullisen tarkistuksen sanamuodon, joka tulee moneen kertaan näkymään äänestyksen aikana. Arti, äh, tarkistus 62 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 13 on rauennut. Se on jo katettu 62. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhje. Tarkistamme tämän, koska en oikein selkeästi nähnyt aikomuksia. Niin sitten äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty 16 vastaan, 12 puolesta. 67, sama sanamuoto kun aikaisemmin puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan Epäselvä tilanne, tarkistamme. Koneäänestys, äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty 14 vastaääntö 11 puoltoääntä. Tämä oli tarkistus 13, sitten 14 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta. 4 vastaan. Tarkistamme. Äänestys päättyy. Hylätty. 13 puolesta 14 vastaan. Seuraavana 71 puolesta vastaan tyhjiä. Taas on vähän vaikeaa ymmärtää, mikä enemmistö tässä oli, joten tarkistamme 71. Scrutin est clos. Repoussé par 15 voix contre 13. 13 puolesta 15 vastaan. Tarkistus 17 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 14 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 18 puolesta vastaan. Hyväksytty. 72 vedetty pois. 73 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 74 puolesta vastaan tarkistamme 74. Hyväksytty 14 puolesta 12 vastaan. 16 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 15 puolesta anteeksi vain, puheenjohtaja korjaa. Ensimmäinen osa kohtakohdalta äänestys puolesta vastaan tyhjiä. Ensimmäinen osa hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan. Toinen osa hylätty. Ähm, tarkistus kolme puolesta vastaan. tyhjää. Tarkistamme kolme. Scrutin est ouvert. Scrutin est clos. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty 15.15. 15. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjä hylätty. 17 puolesta vastaan Tyhjä hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 7 puolesta vastaan tarkistamme Tarkistus seitsemän. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 15 puolesta 14 vastaan. 76 raukeaa, koska 7 on hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 20 kahdessa osassa kolmasosa on katettu. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä, toinen osa hylätty, kolmas osa puolesta vastaan. Tarkistamme kolmas osa, tarkistus 20. Äänestys alkaa. Hyväksytty 14 puolesta 13 vastaan. 80 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 9 on vedetty pois. 19 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Tarkistus 19. Ja päättyy. Hylätty 17 vastaan, 11 puolesta, 20 puolesta vastaan, tyhjiä. Kehottaisin tätä nostamaan kätenne kunnolla, kunnolla 20 puolesta vastaan. No tarkistamme. En saa selvää tästä. Äänestys alkaa. Ja päättyy. 14 puolesta 13 vastaan. 18 puolesta vastaan tyhjiä. Tässä on taas aika tiukka taisto, joten koneäänestys alkaa. 18. Äänestys päättyy. Hyväksytty 17 puolesta 12 vastaan. 79 raukea, se on identtinen 17 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 78 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 81 puolesta vastaan Luulen, että se on hylätty, mutta tarkistetaan kuitenkin. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyvä, hyvä, hyväksytty. 15 puolesta, 13 vastaan. 10, 23, 24, 25 yhtenä kokonaisuutena puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 82 puolesta vastaan tarkistamme. 82 äänestys alkaa. ja päättyy. Hylätty 16 vastaan 14 puolesta. 83 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty 12 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty 13 puolesta vastaan tarkistamme. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty 17 puolesta, 13 vastaan. 22 puolesta vastaan, tyhjiä. Hyväksytty 14 puolesta vastaan. Luulen, että se on hyväksytty, mutta tarkistamme. Äänestys alkaa ja päättyy hyväksytty 17 puolesta, 13 vastaan. 23 puol- puolesta. Hetkinen. Jos hyväksytty, yhdistetään seuraava 23 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 87 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 15 puolesta vastaan, Taitaa olla hyväksytty. 86 puolesta. Tarkistammeko? No, tarkistetaan 15. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty 15 15. 86 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 18 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 16 puolesta vastaan, tarkistamme. 16. Äänestys päättyy. Hyväksytty 18.12. 85 puolesta vastaan Tyhjä, hylätty. 90 puolesta vastaan Tyhjä, hylätty. 17 puolesta vastaan Tyhjä. Tarkistamme 17. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty 14.16. 91 ja 93 yhdessä puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 94 raukeaa kaiketi. Ö, 94 puolesta rauennut. 92. Sekin on rauennut. 24 puolesta vastaan hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjä, Tarkistamme. 25. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 15, 12. 20 puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty 96 raukeaa, vai eikö? 96 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjiä epäselvä tulos. Äänestys alkaa. Ja päättyy hyväksytty 17.13. 21 puolesta 21 on 26, hetki sitten meni läpi, nyt on 21 menossa. 21 on rauennut. 23 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 97 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty kompromissi B puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 22, tarkistus 22 Hetkinen, puheenjohtaja korjaa. Hyppäsin täällä kompromissi C no yli kompromissi C puolesta. Vastaan tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Tarkistus 24 afeet puolesta vastaan. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 13 puolesta 14 vastaan. Kompromissi A. Äänet puolesta vastaan hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 132 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 29 DV ja 30 DV puolesta vastaan tyhjiä. Minun mielestäni hyväksytty, mutta tarkistetaanpa vielä 29.30. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 13 puolesta 16 vastaan. 31 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 133 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 134, 32 DV, 33 DV, 135 ja 30 AFET äänet puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Tarkistamme tämän kokonaisuuden koneäänestyksellä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 13 puolesta 17 vastaan. 35 puolesta vastaan. Tyhjiä. Tarkistamme 35 koneäänestys. Äänestys päättyy. Hylätty 16 vasta ääntä 13 puolta ääntä 136 puolesta vastaan. Tyhjä, hylätty 25 AFET puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavana johdantosan kappaleet. Tarkistus 37 puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjä Näyttää hylätyltä, mutta tarkistamme. Tarkistus 1. Äänestys päättyy. 16 puolesta, 14 vastaan hyväksytty. 38 puolesta. tämä on rauennut. Tarkistus 1. Afet puolesta. Sekin on rauennut. Tarkistus 2. DV puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme tarkistus 2 DB. Äänestys päättyy. Hyväksytty 16 puolesta 14 vastaan. Tarkistus 3. Kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme toisen osan tarkistus kolme. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 13 puolesta 17 vastaan. Tarkistus yksi inta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yksi envi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tarkistamme. 39. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty 15.15. 40 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kaksi intalta puolesta vastaan tyhjä hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. 42 puolesta vastaan, tyhjiä, hylätty. 4 puolesta, 4 DV puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. 2 AFET puolesta vastaan, tyhjiä, tarkistamme. Äänestys alkaa ja päättyy hylätty 17 vastaan, 13 puolesta. Kolme inta puolesta vastaan. Tyhjä hylätty 43 puolesta vastaan. Hyväksytty kolme afet puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty 45 ja 46 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty hylätty. viisi DV puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. kuusi DV puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme. Tarkistus 6 DV. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty 15 puolesta 13 vastaan Neljä afet puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme. Afet 4. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty 16 vastaan 14 puolesta. Afet 5 puolesta toinen osa, koska ensimmäinen osa on jo hyväksytty kompromissin muodossa, toinen osa siis. Puolesta vastaan. Tarkistamme. Toinen osa, Afetin viisi. Äänestys päättyy. Hylätty 16 vastaan 13 puolesta. 8 DV puolesta vastaan hyväksytty. 4 Inta puolesta vastaan tyhjä hylätty. 50 ja 9 puolesta vastaan Kaikki kädet eivät nouse. Ko- kokeillaanpa koneäänestystä. Äänestys al- alkaa ja päättyy. Hylätty 17 vastaan 13 puolesta. Viisi inta puolesta vastaan tyhjä hyvä, hylätty. 10 DV puolesta vastaan Taitaa olla hylätty, mutta tarkistamme Deven 10. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty 17 puolesta 13 vastaan. Tarkistus 6, Affet ja 6, Inta. On rauennut. 51 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. Kaksi Enviltä puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Tarkistus 11 Develtä puolesta vastaan tyhjiä tarkistamme. Deve, Deven tarkistus 11. Äänestys päättyy hyväksytty 17 puolesta 14 vastaan. 7 puolinta rauennut. Tarkistus 7 puolesta vastaan. Tyhjä, hylätty. 53 puolesta rauennut. 54 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 8 Afetilta puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 12 DV puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 8 Inta puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme a, äh, kahdeksan inta. Äänestys päättyy. Hyväksytty 16 puolesta 13 vastaan. Tarkistus 9. Afeet puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 56 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 9 inta puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 58 puolesta vastaan Luulen, että se on hyväksytty, mutta tarkistetaanpa vielä. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty 16 vastaan 14 puolesta. Tarkistus 10 AFET puolesta. Kymmenen puolesta vastaan Tarkistamme tämän. Kymmenen afet. Äänestys päättyy. Hylätty. 18 vastaan 13 puolesta. 10 inta puolesta vastaan tyhjä hylätty. 11 inta puolesta vastaan. Tarkistamme inta 11. Äänestys päättyy. Hylätty 17 vastaan 11 puolesta. Tarkistus 36. Kolmekymmentä kuusi puolesta vastaan hylätty. Loppuäänestys komission ehdotuksesta näin muutettuna nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 28 puolesta kolme vastaan. Et puis nous avons à voter sur... Sitten äänestämme vielä mandaatin ja neuvottelujen aloittamisen puolesta nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Näin ollen 28 puolesta, kaksi vastaan yksi tyhjä ääni valtuutuksen antamiseksi. Pahoittelen, että jouduin käyttämään koneäänestystä, mutta tämä oli aika tarkka tarkka tilanne koko ajan. Seuraavana Gardia Savallin mietintö ulkoisin toimiin liittyvät takuurahasto. Ensinnäkin tarkistus kolme. Tarkistus kolme. Puolesta äänet, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus kaksi. Intavaliokunnalta puolesta, vastaan, tyhjää, Hyväksytty. Inta kolme puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus neljä Tarkistus 4 on rauennotto. Tarkistus 5 on niin ikään rauennotto, joten johdanto-osiaan kappaleisiin tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kappale 4 tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kappale 5 tarkistus 2 on rauennutta. Juontokappale 5, tarkistus 1, intavaliokunnalta puolesta vastaan hyväksytty. Juontokappale 5, tarkistus 2, puolesta vastaan hyväksytty. Sitten äänestys näin muutetusta komission ehdotuksesta nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 27 puolesta 22 vastaan. Yksi tyhjä. Sitten neuvottelumandaatti nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 27 puolesta 2 vastaan 2 tyhjää. Onnettelu Kartensa välille lausunnon laatijalle, Sen esittelijälle. Seuraavaksi meillä on edessämme määrärahasiirtoja. Edustaja Geier, Geier, olkaa hyvä. Kiitos paljon. Päivä oli pitkä, puhun lyhyesti. Meillä on kolme siirtoa humanitaarisen hätäavun alalla kuivuuden aiheuttamat ongelmat ja Boko Haramin aiheuttamat ongelmat ja Afrikan sarven kuivuus. Me olemme kuulleet Jemenin tilanteesta ja nämä otetaan, siirretään hätävarauksesta ja sitoumuksissa 135 miljoonaa. Tämä käyttö on ihan järkevää mutta vähän huolettaa se, että kolmannes varauksista tulisi näin jo käytettyä. Voi olla niin, että päivän päätteeksi tai vuoden loppua kohden tilanne on hankala, mutta tässä vaiheessa suosittelisin kuitenkin hyväksymistä. Merci, monsieur le rapporteur. Kiitos äh, yleisesittelijä. Onko mitään kysyttävää tai huomioita? Ilmeisestikään ei, joten äänestämme koneäänestyksenä tästä määrärahasiirrosta. 345. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Edustaja Tarand sitten muista pääluokista. Tekö korvata tällä herra Tarandia? Olkaa hyvä, arvon rouva. Yeah, thank you very much, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Toden totta, edustaja Tarandi ei päässyt tänään paikalle, joten minä täällä olen hänen varamiehenään. Hän ehdottaa, että tehdään kaksi määrärahaa siirtoa. Yksi niistä koskee sitä, että pyritään parantamaan tietarustoimistuminen henkilöstön turvallisuutta tässä alakohdasta 2, 2, peruspalkat, siirre siirretään määrärahoja alakohtaan 4, 4 1406 sopimustyöntekijöitä varten yhteensä 100 000 euroa. Tarant myöskin ehdottaa toista siirtoa, joka liittyy tähän samaiseen luokkaan. Kyse on strategiset tie- tiedotustiimistä ulkosuhdehallinnossa. Siellä tehtäisiin 330 euron siirtokohdasta 3004, eikä muut hallinnolliset menot valtuuskuntia varten ja lisättäisiin kohtaa 2210, joka liittyy asiakirjoihin ja kirjaston menoihin. Hän ehdottaa, että tämä olisi 190 000 euroa suurelta tämä siirto. Ja sitten lisäksi tähän liittyy budjettikohta 2213, joka liittyy tiedottamiseen yleisölle ja tipa, tiedotustilaisuuksiin ja 140 000. Eli nämä liittyvät ulkosuhdehallinnan toimiin. Kiitoksia paljon kaikista täsmennyksistä. Onko mitään kysyttävää? kollegoiden suunnalta ilmeisestikään ei, joten äänestämme ensin tuomioistuimen siirrosta. Mikäli kukaan ei vastusta, voimme katsoa, että tämä on hyväksytty tämä ehdotus. Hyvä. Sitten hallinto, se koskeva siirto. Onko mitään huomiota tähän siirtoon? Ilmeisestikään ei, joten tämäkin siirto on hyväksytty. Sitten Rova Holmeier Frontexista. Olkaa hyvä. Puheenjohtaja, kiitos oikein paljon. Puhun ihan lyhyesti. Frontexhan saa, kuten tiedätte, enemmän henkilöstöä vuoteen 2020 mennessä. Tuhat työntekijää on suunnitteilla, joten tietenkin nykyrakennusten tila ei ole enää sopiva, joten on ajateltu, että nykyrakennuksissa PNB Paribas Securities käyttää tätä rakennusta ja nyt halutaan lisää kerroksia vuokrata siihen asti, että voidaan muuttaa omaan rakennukseen suunnitelmien mukaan 2024 vuoden lopussa. 2,283 miljoonaa euroa kaiken kaikkiaan 6,8 vuosittain. Minä olen lausunnon yhdessä Hoffmanin kanssa laatinut, jossa me tämän siir- varoitamme näistä siirtymäkustannuksista. Kahden vuoden ajan voi olla niin, että rahoitetaan välttämättä kahta rakennusta. Ja tässä lausunnossa halutaan, ettei ra- rahoitetta molempia rakennuksia kahden vuoden ajan, vaan halutaan tämä siirtymäkausi mahdollisimman lyhyeksi. Tässä voisi olla kyse seitsemästä miljoonasta, ja siksi olemme pyytäneet Frontexia selvittämään tätä asiaa ja muuttamaan tätä tilannetta tulevaisuutta ajatellen. Kiitos. Alors, quelle est votre, votre proposition? Mitä te siis ehdotatte? Ehdotukseni on, että hyväksytään minun lausuntoni, joka vel, voittaa Frontexin löytämään toisen vuokralaisen. Se sopisi vuokranantajille ja näin ei syntyisi lisää kustannuksia. Eli heti kun tiedetään, koska muutetaan sieltä, niin silloin löydetään oma uusi vuokralainen ja silloin siirtymäkustannuksia ei synny. Bien, merci beaucoup. Y a Kiitoksia paljon. Onko mitään kysyttävää tähän tai huomioita? No, siinä tapauksessa äänestämme tästä lausunnosta, jota Holmer ehdottaa. Ketkä toimitte hyväksymään tämän lausunnon? Kättä nostamalla, olkaa hyvä. Vastaanet. Tyhjää. Teidän lausuntonne on näin hyväksytty erittäin suurella enemmistöllä. Nyt olemme saaneet äänestykset hoidettua. Ja nyt puheenvuoron saa Jan Olbricht. Hän puhuu EUn kohesiopolitiikan rakentamisesta vuoden 2020 jälkeen ja sen peruspalikoista. Kyllä, kiitos puheenjohtaja. Tässä on kyse lausunnosta, jonka me annamme aluekehitysvaliokunnalle. Aiheena koesiopolitiikan rakentaminen vuoden 2020 jälkeen. Aluekehitysvaliokunnalle esitettävä lausunto siis. Teknisistä syistä jotkut tekijät ovat siellä lausunnossa ja jotkut lisätään tarkistusten muodossa siksi, että meillä on niin tiukat rajat lausunnon pituuteen liittyen. Valmistelijana keskityin vain tulevan kansiopolitiikan budjettikysymyksiin. Ja siksi tässä painotetaan joitain tekijöitä, erityisesti kohesiopolitiikan osuusbudjetista. Tämän prosenttiosuuden pitäisi puhua, pysyä ennallaan koko tämän politiikan alan. Siis tämä on aivan välttämätöntä, että voidaan löytää rakenteellisia malleja, joilla voidaan purkaa maksuviivästyksiä. Pitäisi saada myös lisää joustavuutta – jotta voidaan sopeutua uusiin haasteisiin rajoituskehysten aikana. Siksi koesiopolitiikan varaus voisi olla yksi mahdollisuus, että olisi mahdollisuus reagoida siis uusiin haasteisiin. Ja tietenkin yksi tekijöistä on se, että jos tässä ajatellaan pitkän aikavälin politiikkaa, niin tulevien monivuotisten rahoituskehysten pituus pitäisi ottaa huomioon. Ensi vaiheessa voitaisiin lisätä vetomus siitä, että apurahojen ja rahoitusvälineiden tasapaino pitäisi saada kuntoon. Siis tasapainon pitäisi olla selkeä, pitäisi olla selkeät välineet, joiden kautta voidaan osoittaa, mitä välineitä käytetään mihinkin tarkoitukseen. Jos näin ei käy, niin meillä on vain poliittista kiistaa jatkuvasti rahoitusvälineiden ja apurahojen välillä. Minä ehdotin, että pohdittaisiin uusia mahdollisia indikaattoreita, muita kuin BKT-indikaattoreita kohesiopolitiikkaan. Tämä on vaikka ongelma, josta mielestäni selkeästi pitäisi keskustella ennen kuin saatetaan päätökseen tuleva kohesiopolitiikka. Koska meillä on uusia tekijöitä. Väestökehitys esimerkiksi pitäisi ottaa myös huomioon, ei ainoastaan BKT. Kiitos. Merci, monsieur le rapporteur. Kiitos esittelijälle tästä lausumasta ja lausunnosta, josta on tämä keskustella. Kuka haluaa puheenvuoron? Rova Gressle, olkaa hyvä. Kiitoksia. Haluaisin vain viitata siihen, että kaikkein suurin yksinkertaisuus olisi, mikäli säännöt olisivat kohdallisia. Aina kun siirrytään rahoituskehyksestä toiseen ja ainakin keksitään kaikki uudestaan, niin hallintoviranomaisten puolelta tästä on merkittäviä vaikutuksia. Seitsemän vuoden jälkeen kaikki pitää laittaa romukoppaan ja sitten mukautua uusiin sääntöihin ja saman aikaan vanhojakin täytyy kunnioittaa. Niin tämä on täysin selkeästi ongelma. Aion tehdä tarkistuksen, jossa kirjataan juuri tämä pyrkimys, että asiasta tehdään yksi yks, yksinkertaisempia. Tämän näköisesti voimme yhtyä, koska komission ja komission puheenjohtaja, kun kun uusi komissio astui virkansa, katsottiin, että investointipuolella oli puutetta ja sitten ryhdyttiin laatimaan strategisen investointien rahastoa, jota investointia voitaisiin kannustaa monivuotisten rahoituskehysten yhteydessä. Kestää kaksi, kolme vuotta, niin kun päästään kunnolla vauhtiin, koska on, pitää mukautua uusiin sääntöihin ja saada uusia ohjelmia aikaan. Nyt tarvitaan vakautta, jatkuvuutta ja yksinkertaistusta, jotta mahdollisimman nopeasti voitaisiin ryhtyä investointia tekemään uuden rahoituskauden kauden alettua. Onko muita puheenvuoroja? Ilmeisestikään ei, joten seuraava asia sitten olisi tarkistusten jättäminen. Ne täytyy jättää viimeistään 31. maaliskuuta kello 15 mennessä. Budjettivaliokunta äänestää 27. huhtikuuta ja vastuuvaliokunta 18. toukokuuta. Silloin se äänestää. Jälleen kerran Jan Olbrichtin asia. Rakenne- ja investointirahastojen toiminnasta on kyse kumppanien osallisuudesta ja näkyvyyden lisäämisestä eri yhteydessä. Edustaja Olbricht esittelee, olkaa hyvä. Kiitoksia. Jos on puheenjohtajalle sopii, niin tässähän on kyseessä näkyvyyden lisääminen eri rahastojen osalta. Kyseessä on siis Euroopan rakenneinvestointirahastot, ja aluerahastot. Tämä tiedonanto koskee näkyvyyttä. On pantava merkille, että yleisesti ottaen näkyvyys ei ole ihan parhaimmillaan kohesiopolitiikassa monissa maissa, kun katsomme mitä populistiliikkeet ajattelevat, niin usein ihmiset eivät edes tiedä, minkälaisia investointeja Euroopan unioni on tehnyt heidän maahansa. Minä tulen ehdottamaan budjettivaliokuntaan korostamaan sitä, että olisi selkeytettävä näkyvyyttä, mutta budjettimielessä tarvitaan varoja tekniseen apuun, mutta lisäksi olisi mahdollisesti korvamerkittävä varoja viestintään varten niin, että näistä toimista saadaan olla näkyviä. Muussa tapauksessa emme saa näitä tuloksia näkyviin. Toki voidaan tällaista tulos perusteista budjetointia ja eh, siitä keskustella, mutta tulokset eivät ole näkyvissä. Budjettimielessä pitäisi varmaan pohtia jonkinlaista erityisen budjettia koskien viestintää. Joissakin maissa näin onkin, toisissa ei, ei mitenkään. Tästä syystä valitettavasti, siitä, että eurooppalaiset eivät tiedä, millaisia investointeja EU tekee, mutta eh, suoraan sanottuna emme tee juurikaan eh, niin, että saisimme nämä toimet, toimet näkyviksi. Kiitoksia. Tämä pitää paikkansa monissa muissakin asioissa, eikä vain kohesion rahastossa. Onko huomiota tähän? Kiitän esittelijä. Sitten edustaja. Äh, Kiitos paljon puheenjohtaja. Ihan lyhyesti vain sydämestä kiitokset näistä huomioista. Minusta tuntuu, että olemme varmasti samaa mieltä Totta kai pitäisi huolehtia käytännössä siitä, mitä, että kun puhumme asioista, meidän pitää huolehtia riittävästä tiedon jakamisesta, mutta ensin pitäisi selvästi saada selville se, mitä olemme tehneet. Viimeksi kuluneen parin vuoden aikana erityisesti, kun katsotaan, että jälleen on käyty keskustelua siitä, että rinnakkain erilaisista – tukiohjelmistojen rakenne on erilainen, joissa on erilaiset tavoitteet, mutta kuitenkin käytännössä hoidetaan samoja asioita, ehkä pk-yrityksiä tai muita sen sellaisia. Niin kyllähän tämä on hankalasti seurattava asia. Siksi lisäavoimuuden suuri edistysaskel olisi ensinnäkin se, ja saatiin aikaiseksi se, että ei ole rinnakkaista rahoitusta tietyille asioille – Eli eikö se olisi mahdollista, että yksi asia hoidettaisiin yhden ohjelman kautta? Kiitos. Merci, Madame Maletti. Kiitoksia sitten edustaja Maletic. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Haluaisin painottaa sitä, että tämä asia, tiedottaminen ja näkyvyys, on aina jotenkin neuvoston ja komission ja parlamentin asioiden joukossa. hänen on joten koskaan ei ole aikaa näistä keskustella. Tämä on kuitenkin erittäin tärkeä asia. Kun tarkastellaan esi- esimerkiksi eri rahastoja, niiden näkyvyyttä ja sitä, kuinka Katainen kulki Euroopan, ylimpäri Eurooppaa puhumassa esirahastosta ja sitten toisaalta on eri rahastot ja hyvin paljon varoja käytössä eri hankkeita varten. Ja sitten kun verrataan sitä, kuinka paljon on mainostettu kumpaakin puolta, niin ei, ei ole tämä mainostustoimet ovat millä tavalla vertailukelpoisia. Komissiolla on nyt jo oma yksikkönsä, joka on, jonka työ liittyy juuri tähän. Kyse on hallinnollisen kapasiteetin lisäämisestä. Meidän täytyy tukea myöskin Euroopan parlamentin puolella tätä kapasiteetin rakentamista komission puolelle. Euroopan parlamentin puolella meidän pitäisi useammin puhua tämän politiikan näkyvyydestä ja sitä peräänkuuluttaa. Merci, Kiitoksia, hyvä kollega. Sitten edustaja Olbrist ja lopuksi. Just very short reaction. Aivan lyhyt reaktio. Edustajana aivan oikeassa. Me tietenkään emme halua lisää propagandaa. Haluamme lisää tietoa. Ja tietoa pitäisi jakaa ensin, ja meidän pitäisi olla yhtä mieltä ensinnäkin siitä, millaista tietoa haluamme. Tähän tarvitaan suunnittelua toiseksi, minkälaista informaatiota tuotamme ja sitten kolmanneksi vielä tuloksia koskeva tieto. Ne saadaan tietenkin vasta vuosien jälkeen, mutta tämä pitäisi olla hyvin selvää. Usein mainostetaan siitä, mitä ollaan nyt tekemässä, mutta tuloksista ei sitten enää tiedetä. Meidän pitäisi hyvin selvästi Eh, tehtävä viestintäpolitiikkaa tähän suuntaan. Tämä on oikein unelma. Olisi hienoa, että meillä olisi yhtenä päivänä rahasto kaikkea toimintaa varten. En usko, että eri rahastoilla siihen pystytään, mutta toivotaan, että jonakin päivänä yksinkertaistetaan tilannetta niin, että olisi yksi rahasto. Meillä pitäisi olla selkeä tuo työkalupakki, mitä tarvitaan mihin ja mistä syystä Olet aivan oikeassa siinä, että esir, esiristä on niin paljon puhuttu ja tulokset ovat suuria. Tuo, toivon, että, toivon, että he saavat hyviä tuloksia, mutta meillä olisi parempi julkisuus. Se on kyllä hyvin monimutkainen juttu. Anteeksi vain, kun viivyttelen nyt tässä tätä kokouksen loppumista, mutta näin kuten se sujuu Ranskassa, hyvin monimutkaisia operaatioita rakennellaan ja sanotaan, että tällaisia eri rahoittajatasoja on. Ja sitten on Euroopan unioni joskus hyvin toimilla summilla mukana ja sitten sanotaan, että no, aika ovelia nämä toimijat, koska varoja on löydetty sieltä ja täältä, mutta siinä ei oikein EUn rooli näy. Tässä jotenkin on ikään kuin kiertetty näitä varoja varat kuitenkin näyttäytyvät muiden rahoittajien nimissä niin, että EUn toiminta ei sinänsä ole hyvin näkyvä. Tämä on todellinen ongelma. Euroopan unionin rahastojen käyttö on hyvin monimutkaista, koska meillä on Euroopan äh, laajuinen komission määrittelemä ohjelma, sitten jäsenvaltiot asettavat omat ehtonsa, josta tulee monimutkaisuutta, ja nyt sitten alueilla tutkitaan nämä asiat, ja hyvin usein alueet vielä panevat oman kortensa tähän kekoon. Tämä aikamoinen kafkamainen harjoitus sitten toimijoille. Kyllä tässä yksinkertaistamista tarvitaan ja näin voitaisiin parantaa myös EUn imagoa, koska nyt EU näyttäytyy tällaisena byrokratian hirviönä. Mikäli muita puheenvuorojen pyyntöjä ei ole, niin tähän mietintöön pitäisi jättää tarkistukset viimeistään 12. huhtikuuta kello 12. Äänestämme budjettivaliokunnassa 11.5. ja vastuvaliokunta ottaa kantaa aiheeseen äänestyksellä 12. kesäkuuta. Hyvät kollegat, seuraava kokous pidetään kolmas huhtikuuta 2020, 2021, 30 Strasbourgissa, eli ensi viikolla. Muita asioita ei ole. Äänest- kokous on päättynyt. Kiitoksia ja mukavaa illanjatkoa.